Dear colleagues, please take your seats. Hyvät kollegat, istuutukaa. Okay, I'm counting from... No niin, nyt lasken kymmenestä taaksepäin kreikaksi ja sitten aloitan. Kymmenen, yhdeksän, kahdeksan, seitsemän, kuusi, viisi, neljä, kolme, kaksi, yksi. 16.6.2010 pidetyssä kokouksessa puhemieskokous hyväksyi suosituksen KRIS-erityisvaliokunnan toimikauden jatkamiseksi. Tavallisesti sen toiminnan olisi päättänyt 10.10.2010, eli nyt se jatkaa 21.7.2011 asti 144 artiklan nojalla. Vastustetaanko tätä? Ei näytä olevan. Näin se on hyväksytty. Kris erityisvaliokunnan toimikautta on näin ollen jatkettu 31.7.2011 asti. Arvoisat kollegat, nyt ryhdymme äänestämään. Aiomme äänestää yksinkertaistetun menettelyn puitteissa edustaja Hautalan mietinnöstä, joka koskee ihmisoikeuksien puolustajien hyväksi toteutettavia EU-toimia. Nyt edustaja haluaisi esittää kaksi suullista tarkistusta mietintönsä. Olkaa hyvä. Eh, president, there seems to be a... Niin, puhemies. Ryhmät näyttävät olevan yhtämielisiä yksimielisiä kahdesta tarkistuksesta. Toinen tar- toisen tarkoitus on yhdistää kohdat 6 ja 22 niin, että saadaan kauppaan liittyvät kannat samaan kohtaan. Toinen liittyy siihen, että virtaviivaistetaan kohtaa 19, joka liittyy ihmisoikeustaistelijoiden ö, asemaan. Se αυτές τις δύο τροπολογίες. Kiitoksia näin kahden suullisenne tarkistukseen. Sopiiko tämä teille? Ei ongelmia. Eli äänestetään yhdessä näiden kahden tarkastuksen kohdalta. Hautala mietinnöstä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja näin. Esityslistan mukaisesti äänestämme Klintsin mietinnöstä joka koskee arvopapereiden yleisölle tarjoamista ja kaupankäynnin kohteeksi otettavia arvopapereiden liikkeeseen laskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamista. Äänestämme osiosta yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja näin osio kaksi raukeaa. Sitten äänestämme koko ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Ja seuraavaksi sitten äänestetään nimenhuutoaineksena. Koko päätösosmaehdotukset äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Klintsille. Ja seuraavaksi äänestämme mietinnöstä, joka on tehnyt Romeva ja Rueda, ja se koskee tonnikalassaaleiden dokumentointiohjelmaa. Tonus Tinus, ne, joita se asia kiinnostaa. Osio yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Osio kaksi raukeaa. Seuraavaksi äänestetään koko ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi. Äänestetään päätösosmaehdotuksesta nimenhuuto äänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Edus, edustaja Romeva ja Ruetalle onnittelut. Ja näin seuraavaksi Äänestetään edustaja Koljon mietinnöstä, joka koskee Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännösten määräysten soveltamisesta Bulgariassa ja Romaniassa. Tarkistus yksi Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Koko ehdotuksesta äänestyspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi nimenhuutoäänestys. Koko päätösosmaehdotuksesta puolesta, äh, anteeksi, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty edustaja Koiliolle onnittelut. Ja sitten äänestämme tilastotieto tietojen laadusta ja komission tarkastusvaltuuksien lisäämisestä Eurostat. Ainoastaan yksi tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestämme Romeva ja Ruetan mietinnöstä jotka liittyvät talouden taantumaan ja rahoituskriisiin liittyvät sukupuolinäkymät. Kappale yksi. Siinä nimenhuutoäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale kolme, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta Nimenhuutoäänestys, ensimmäinen osio, äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osio. Äänestys on alkanut. Siis nimenhuutoäänestyksenä molemmat. Äänestys on päättynyt. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kappa neljä kahdessa osassa. Ensimmäinen osio puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappa seitsemän Nimenhuutoäänestyksenä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja seuraavaksi ei, mä aloitan nyt tuolla. No tarkistetaan. Tarkistus yksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappa 13 puolesta vastaan tyhjää. Aloita uudestaan. Kappa 13 puolesta vastaan. tyhjä hyväksytty. Kappa 18 nimenhuutoäänestyksenä. Niin Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappa 20. Kahdessa osassa äänestyksenä. Ensimmäinen osio. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osio. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 21 kahdessa osassa. Molemmat nimenhuutoäänestyksenä ensimmäinen osio. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osio. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty kappale 28 kolmessa osiossa, kaikki nimenhuutoäänestyksellä. Ensimmäinen osio. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osio. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kolmas osio. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 30 kahdessa osiossa. Molemmat nimenhuutoäänestyksenä ensimmäinen, ensimmäinen osa. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osio. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 31. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 40 kahdessa osassa. Molemmat nimenhuutoäänestyksessä. Ensimmäinen osio. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Toinen osio. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut Romen vai Ruetalle. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης της κυρίας Φιγκοϊρέδο σχετικά με την αξιολόγηση του... Seuraavaksi äänestämme edustaja Figueiredon mietinnöstä, joka koskee naisten ja miesten tasa-arvon edenemissuunnitelmaa 2006-2010 tulosten arviointia ja suosituksia tulevaisuutta varten. Edustaja Lylling. je me réfère à Kiitoksia. 175.2 kohdasta työjärjestyksen nojalle pyytäisin ryhmäni puolesta, että mietintö lähetettäisiin takaisin valiokuntaan. Ja me täytyy mietintöä, Romeva mietintöä täytyy verrata Figereidon mietintöön. Me olemme huomanneet, että siellä on kohtia, jotka ovat täysin identtiset näissä kahdessa mietinnössä. Johdan tuossa kappaleessa kohdissa siellä on suuria identtisiä kohtia, ei nyt ihan sana sanalta, mutta kuitenkin hyvin samantyyppiset. Ja tässä mietinnössä on vain toistettu hyvin pitkästi se, mitä Figueiredo oli todennut eh, Tarabellan mietinnössä koskien miesten naisten tasa-arvoa, ja niistä äänestettiin täällä helmikuussa. En tiedä, ketkä tämän nyt ovat tehneet, onko heiltä vähän puuttunut innoitusta. Ne ovat syyllistäneet kuitenkin plagiaattiin. Ja meidän pitää välttää sitä, että parlamentti näyttäisi naurunalaiselta, joten tämä mietintö on palautettava valiokuntaan erityisesti, koska siinä on nyt menty vähän aiheesta ohi. Edustaja eiköhän tämä nyt tullut selväksi? Teillä on paljon kokemusta täältä. Tämä ei ole nyt oikea aika pitää puheita. No, mua... En ymmärrä, miksi naisten oikeuksien valiokunnan sihteeristö ei ole kiinnittänyt huomiota tähän tilanteeseen. Tämä ei ole hyvää lainsäädäntötyötä. Nyt täytyy palata sormin ääreen. Okei. Okay. Dear colleagues, I will take... Hyvät kollegat, yksi puhe puolesta, yksi vastaan. Kuka haluaa puhua puolesta? Edustaja Lyllingin pyynnön puolesta. Kuka haluaa puhua? Who wants to speak? Kuka haluaa puhua? Ilmeisesti edustaja Lyllingin puheenvuoro katsoi tämän. Kuka haluaa, katso, katsoi tämän? Kuka haluaa puhua vastaan? No Ilda itse sitten. Että... Signor Presidente, eh, eh signora Lulling... Eh, Puhemies, edustaja Lulling Se, mitä nyt on tapahtunut tämän mietinnön osalta ja syvällisissä keskusteluissa, lähes kaikki puolueryhmät, jotka olivat mukana myöskin äänestyksessä, Äänestyksessä oli selkeä enemmistö naisten oikeuksien valiokunnassa. Ja hyvin suuret, suuri osa siis äänesti tämän puolesta vain kaksi vasta-ääntä tuli, erityisesti Rova Lulling. Ja sitten oli ryhmä, joka äänesti tyhjää. Eli hänen kantansa ei edusta valiokunnan enemmistön kantaa. Ja toivon, että tämä ei ole myöskään enemmistön kanta täällä täysistunnossa. Kun tästä keskusteltiin tiistai-iltana Reding totesi, että hän kannatti tätä mietintöä, niin kuin tietävät ne, jotka olivat paikalla silloin. Siinä on hyvin hyödyllisiä ehdotuksia liittyen uuteen strategiaan, jota nyt vielä ollaan laatimassa, joten ehdotan, että äänestämme tämän puolesta. I am putting the request to refer back to committee. No niin, tämä pyyntö lähettää takaisin valiokuntaan. Siitä äänestään kuka on sen puolella. Kuka vastustaa? Okei. Okay. No niin, tarkistetaan. Electronic check. Sähköisesti äänestys on alkanut. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. So it was rejected. Okay. The request was rejected, so we proceed with the vote. Nyt jatkamme äänestystä siis. Tarkistus 5. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6. Jos ette nyt rauhoitu, niin me emme voi jatkaa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistetaan. Tarkistus 6. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja 21 kahdessa osassa. Ensimmäinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No tarkistetaan, mutta tämä on nyt viimeinen kerta. Jos olen oikeassa, niin sitten ei enää ikinä tarkisteta. No hyvä. Ensimmäinen osio. Tarkistetaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kappale 36. Ensimmäinen osio. Äänestys on alkanut. Ei anteeksi. Puolesta ja tyhjää ja hyväksytty. Toinen osio. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kappale 52. Puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 61 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 71 nimenhuutoäänestyksessä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 71. Ai, anteeksi. Tarkistus 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 72 kahdessa osassa ensimmäinen osio. Nimenhuutoäänestyksenä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osio puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkastus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 73 kahdessa osassa ensimmäinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kappale 74. äänestyksenä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Johdantotousan kappale E kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osio puolesta vastaan ja hyväksytty. on kappale N, ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. AC Kuka, tietääkö kukaan, mikä AC on kreikaksi? Ei kukaan. No, samapa tuo nyt. Ensimmäinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osio puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale S. Siihen on suullinen tarkistus edustaja Vergialta. Olkaa hyvä. Tineke Posieri, thank you very much, I got it. Ai kiitoksia vain, se on minulla tässä. S. Se oli vedetty pois. N, siis nyt äänestämme S puolesta. Äänestys on alkanut, anteeksi. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja lopullinen äänestys puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan. Lopputulos. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Onnittelut edustaja Figureidolle. Seuraavaksi esityslistan mukaisesti äänestämme erityisvaliokunnan ehdotuksesta, joka koskee ehdotuksen jäsenten nimittämiseksi kestävän Euroopan unionin poliittisia haasteita ja rahoitusta vuoden 2013 jälkeen käsittelevään erityisvaliokuntaan. Tarkistuksella esitetty. Näin se on hyväksytty automaattisesti. Ja seuraavaksi äänestetään kulttuurivaliokunnan ehdotuksesta, joka koskee urheilua ja erityisesti pelaajien agentteja. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkastus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme kuudesta päätöslauselmaehdotuksesta, jotka koskevat EUn ja Venäjän huippukokousta. Se pidettiin 31. toukokuuta ensimmäinen kesäkuuta. Ensinnäkin äänestämme vihreiden päätöslauselmasta puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Nyt äänestämme yhteisestä päätöslauselmasta. Kohta kaksi. Siellä on suullinen tarkistus Sarius Wolskilta. Saatte puheenvuoron, Sarjus Volski. Mr. Chairman, uh, I propose... Puhemies, ehdotan, että kun puhumme kohdasta kaksi liittyen Venäjän modernisointiin, meidän täytyy todeta, että ymmärrämme, että kyse ei ole pelkästään taloudesta ja teknologiasta, vaan myöskin yhteiskunnasta. Eli ehdotan, että sanojen kumppanuus, modernisointiin, sanat, meidän pitää muistaa sekä talous että yhteiskunta. Kiitoksia. Vastustaako joku tätä tarkistusta? Ei. Siispä kohta kaksi. Näin muutettuna suullisesti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kohta kuusi. Niin. Nyt meillä on tarkistus viisi nimen huutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Πέρας ψηφοφορίας. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta kymmenen. Jälleen kerran Sarius Volskilta. Suullinen tarkistus. Kohtaan kymmenen. Olkaa hyvä, saatte puheenvuoron. Mr. Chairman. Puhemies. Kappale kymmenen ja niiden kantojen mukaisesti, jotka ovat melkein yksimielisiä ollut parlamentissamme. Myös tässä mietinnössä, joka koskee energian ulkopolitiikkaa, olemme aina jättäneet energian pois ulkopolitiikan välineenä. Joten kappaleen 10 loppuun ehdottaisin lisättäväksi seuraavia sanoja pois sulkien energian käytön ulkopoliittisena välineenä. Vastalauseita tähän tarkistukseen onko? Eipä näytä olevan. Kohta 10, näin muutettuna puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kohta 12, viidessä osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmas osa puolesta <clears throat> vastaan tyhjää, hyväksytty. Neljäs osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Viidesosa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sen jälkeen tarkistus kaksi kahdessa osassa nimenhuutoäänestyksenä. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Πέρας Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Yes. Äänestys päättyy. Απορρίπτεται. Hylätty. Tarkistus kolme. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Nimenhuoltoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus yksi. Nimenhuoltoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Peräsuforias. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt loppuäänestys. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Muut päätöslausumat näin muodoin la, ää, äh, raukeavat. Ja nyt esityslistan mukaan viisi päätöslauselmaesitystä, jotka liittyvät Israelin sotilasoperaatioon, humanitiirista avustusta vastaan ja Gaasan saartoon. Chanok. Puheenvuoro. E Puhemies, EKR-ryhmä ei äänestä tästä yhteisestä päätöslauselmasta. Me äänestämme sitä vastaan, koska Alden koordinaattorit jotka järjestävät tätä, eivät kutsuneet EKR-ryhmää mukaan neuvotteluihin olettaen, että me emme allekirjoittaisi yhteistä tekstiä. 11 vuoden meppivuoden aikana en ole tällaista kokenut koskaan aikaisemmin. Tämä on kaikkia perinteitä vastaan tällä parlamentissa ja tällaista ei saa enää sattua. Ja tästä järjestyksestä johtuen emme pysty äänestämään omasta päätöslauselmastamme. Kiitos. Edustajat Hanak, tähdentäisin, että se mitä sanoitte, liittyy oikeastaan pikemminkin äänestysselitysosioon, mutta kiitoksia kuitenkin tästä. Μία ψήφος No niin, äänestämme nimenhuoltoäänestyksenä tästä päätöslauselmasta äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Seuraavaksi esityslistan mukaisesti äänestämme vi- kuudesta päätöslausumaesityksestä, jotka liittyvät kidutusvälineiden kauppaan. Eli kyse on kaikenlaisesta kidutusvälineistöstä. Okei. Okay. <laughs> Tropologia 8. Tarkistus 8. Puolesta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 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme. Nimen hotoäänestyksenä niin ikään äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty sekin. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt loppuäänestys. Ketkä puoltavat? Vastaan tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi kuusi päätöslauselmaesitystä Korean niemimaan tilanteesta. Ja Enna, Siniper. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Katsillilla on suullinen tarkistus. Hetkinen. Puhemies, ehdotamme suullista tarkistusta kappaleeseen yhdeksän, joka itse asiassa on väärin faktuaalisesti. Haluaisimme poistaa sitä ensimmäisestä osasta, kuinka kuudes, tässä ei ole kysymys aseidenriisuntakeskusteluista. Ja lopullinen sanamuoto olisi vetoaa näihin kuuteen osapuoleen, että ne työskentelisivät yhdessä varmistaakseen, että keskustelut, joiden avulla tämä ohjelma on lakkautettu, käynnistetään uudestaan. Eli aseista riisuminen sana pitäisi ottaa pois tähän kohdasta yhdeksän. Kuka tukee tätä suullista tarkistusta? Kukaan ei siitä vastusta, eli tarkistus yhdeksän näin muutettu äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 2. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys tästä yhteisestä päätösesityksestä äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esityslistan mukaisesti äänestämme ulkoasianvalikunnan päätösasemasta liittyen Bosnia-Herzegovinan tilanteeseen. Tarkistus 11. Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten tarkistus 12 kahdessa osassa ensimmäinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 6, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1, puolesta, vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 8 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa. Eli sähköinen tarkistus tarkistuksesta viisi äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmella äänellä. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää Täytyy tarkistaa. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Esityslistan mukaisesti äänestämme viidestä päätösasemaesityksestä liittyen EUn ja Yhdysvaltain väliseen ilmailusopimukseen. Kohta 17. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 18. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 21. Puolesta vastaan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 Äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Esityslistan mukaisesti äänestämme kuudesta päätösosmaesityksestä liittyen Keski-Euroopan maiden erityisesti Puolan, Tsekin tasavallan, Solovakian ja Unkarin tulviin. Svoboda, teillä puheenvuoro. Ja presidentti. Puhemies, en nyt tiedä, miten tämä voitaisiin tehdä, mutta näinä päivinä on hirvittäviä tulvia Ranskassa. En tiedä, miten tämä voitaisiin muotoilla, mutta meidän täytyy lisätä tähän virke, että me pahoittelemme näitä tulvia ja myöskin näiden uhrien tulvia ja tulvien uhreja. Eli haluaisin viitata tässä yhteydessä vielä näihin Ranskan tulviin. How do we deal with this? I take that as an oral amendment in the paragraph with the wording proposed by Mr. Swoboda. Κύριε Σόβολα, θα πάρουμε αυτό το οποίο προτείνεται ως... Svoboda, me teemme tästä siis suullisen tarkistuksen ja muotoilemme sen tällä tavalla. Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei, eli äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kaksi nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kolme nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestys. Sitten seuraavaksi äänestämme viiden poliittisen ryhmän päätösasemaesityksestä koskien oikeusalan koulutusta. Yksi ainoa äänestys, loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme Milanan mietinnöstä uutta pontta yhteisön vesiviljelyalan kestävää kehittämistä koskevalle strategialle. Golnish haluaa puheenvuoron, olkaa hyvä. 15, 15 secondes, monsieur le président. Ihan 15 sekuntia vain. Tuomareiden koulutuksessa täytyy myös informoida parlamentarikkojen oikeuksista – Minua, minut on yritetty sattumanvaraisesti pidättää ja poistaa minun parlamentaarinen koskemattomuuteni, kun vastustin tätä Lyonin tuomioistuimessa. Haluan, että otatte tämän huomioon ja vaaditte Ranskan viranomaisilta selityksiä, että tällainen toiminta loppuu. Έκθεση Milana, Tropologia 3. Tarkistus 3. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kohta kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 29 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää täytyy tarkistaa. Eli toinen osa tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. Kohta 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kohta 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantosan kappale I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantosan kappale 2V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoosan kappale X puolesta Haluatko joku tarkistaa kaksoisveen? No, kyllä minä teidät tunnen. Eli johdotason kappale 2 V äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten osakappale X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ja hyvää viikonloppua kollegat. Sitten sitten äänestysselitykset. Hautalan mietintö. Posselt haluaa käyttää puheenvuoron. Puhemies, mielestäni te olette toimineet hyvin tässä äänestyksessä. Pyytäisin vain, että kaikki varapuhemiehet eivät enää torstai-äänestyksissä toivottaisiin